Vastuuviranomaiset ovat esittäneet pyynnön evätä herra Theodoros Zakorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden. Ja. Kommentti ilman mikrofonia salin puolelta. So, können wir nochmal probieren? Voitteko nyt kokeilla, tuleeko englannin kanavalta tulkkausta? Toimiko tulkkaus nyt? Pyytäisin, että englannin koppi tarkistaisi, että kaikki on kunnossa. Ja Vol kuuluu salin puolelta. Herr gar nicht, dass Sie Minä en tiennytkään, että te osaatte saksaa, herra Korve. Korven. Herra Coburn, main president käsite on oikein hyvä, herra presidentti. Hienoa, että sen osaatte. <laughs> My member. The... My member, englanniksi. <laughs> Jäseneni tarkoittaa tämä englanninkielinen versio. Okei. Okay. Die zuständigen griechischen Kreikan viranomaiset ovat esittäneet pyynnön evättää herra Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden Vastaavasti Puolan viranomaiset ovat pyytäneet, että herra Janus Korvin Mikken parlamentaarinen koskemattomuus evätään työjärjestyksen artikana 9 kohdan 1 mukaisesti nämä pyynnöt toimitetaan oikeudellisten asioiden valiokuntaan.